ja äänestys toimitetaan huomispäivänä. Näin ollen esityslistan mukaisesti siirrymme valjani mietinnön lyhyen esittelyyn. Kyse on kansalaisten ja perjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 24 38 EU soveltamisen mukaisesti. Kiitoksia puhemies komissaari. EUn kansalaisten perusoikeudet yhdistävät meitä kaikkia. Kaikkein tärkein näistä on vapaa liikkuvuus, se meitä eniten yhdistää. Tämä oikeus, joka perustuu perustamissopimukseen, liittyy läheisesti direktiivin 38 vuotta 2004. Siinä määritellään ne olosuhteet ja rajoitukset, joita sovelletaan EUn kansalaisten ja perheenjäsenten suhteen, silloin kun liikkuvat ja oleskelevat vapaasti EUn alueella. 1. tammikuuta 2006 yli 8 miljoonaa EU-kansalaista oli käyttänyt hyväkseen tätä oikeutta asua toisisen valtiossa ja miljoonat ovat käyttäneet oikeutta matkustaa kautta Euroopan unionin. Euroopan parlamentin esittelijänä, kun olen tarkastanut tätä direktiiviä, nyt täytyy sanoa, että konkreettinen soveltaminen, täytäntöönpano vapaan liikkuvuuden suhteen on vakavasti joutunut jäsenvaltioiden toimien vesittämäksi. Jäsenvaltiot loukkaavat direktiiviä ja perussopimusta. Kun siirtään lainsäädäntöön siirtämistä jäsenvaltioissa, se on ollut vähintäänkin heikkoa. Komissio on tehnyt kaksi tutkimusta, jotka on toimitettu parlamentillekin. Tutkimuksissa on osoitettu, minkälaisia ongelmia on ollut ja mitä oikeuksia, kansallisten oikeuksia on loukattu suorastaan jäsenvaltioissa ongelmia on luetteloitu minun mietinnössäni. Usein on asetettu turhaa hallinnosta taakkaa kolmansien maiden kansalaisille heidän perheenjäsenilleen mukaan luottuna tietyt menettelyiden hitaudet. Joskus vapaata oikeut, liikkuvuusoikeutta ei ole annettu rekisteröille kumppanuille, kumppaneille, esimerkiksi kun on kyse samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitoista. Turvallisuussyitä ja taloudellisia syitäkin on käytetty hyväksi mutta joskus aivan suhteettomalla tavalla ihmisiä on myöskin karkotettu perusteettomasti. Joitakin vähemmistöjä ja etnisiä vähemmistöjä on etnisiä ryhmiä on syrjitty sen suhteen, onko heitä päästy, päästetty maahan tai ei. Joskus on tapahtunut, suorastaan väärinkäytöksiä ja oikeuksia on poljettu jalkoihin. Olen samaa mieltä siitä, että periaatteet ovat tärkeitä, mutta totesin artikla 35 tässä direktiivissä jo mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat taistella väärinkäytöksiä vastaan, esimerkiksi kun on kyse petollisista, valheellisista paperiavioliitoista. Olen myöskin tehnyt rakentavaa yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja komission ja myöskin Monika Frassonin kanssa, joka on oikeudellisten asioiden valiokunnassa laatinut lausunnon tähän mietintöön. Hänkin on viitannut täytäntöönpano ongelmiin, niihin ongelmiin, joita jäsenvaltioissa pitäisi välittömästi ratkaista. Peräänkuulutan myöskin tiettyjä toimia ja ratkaisuja. Kaikkein tärkeimpiä näistä keskipitkän aikavälin toimista olisi se, että komissiossa laadittaisiin selkeä, että kaiken kattava täytäntöönpano suuntaviivat, jotka antaisivat selkeyttä tulkinnoille. Esimerkiksi kun viitataan siihen, että on kyse kansallisesta turvallisuudesta tai puuttuvista resursseista, joiden vuoksi ihmisiä ei päästä maahan. Jäsenvaltioiden pitää suuntaviivata saada mahdollisuuksien mukaan täytäntöönpannuksen vuoden 2009 aikana työntekijöiden vapaan liikkuvuuden estäminen silloin, kun on kyse vuoden 2004 uusista jäsenvaltioista. Näitä rajoituksia nyt pitää kumota tai ainakin laatia uuteen uskoon paikallisia integraatiotoimia tai kotouttamistoimia täytyy myöskin ottaa käyttöön silloin, kun kyse on muiden maiden kansalaisista eikä pidä myöskään kaihtaa rikkomusmenettelyitä niiden jäsenvaltioiden suhteen, jotka eivät sovella direktiiviä asianmukaisesti. Komission pitäisi ryhtyä toimiin. Pitää myöskin tunnustaa että jäsenvaltioiden täytyy vihdoinkin ryhtyä pistämään direktiiviä kunnolla täytäntöön tai siirtää se kunnolla kansalliseen lainsäädäntöön ja toivottavasti ongelmat saadaan ratkaistua hyvin nopeasti. Jäsenvaltioiden ei pidä millään tavalla kaihtaa velvollisuuksia, jotka liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen, eikä pidä millään ryhtyä vesittämään sitä, mitä direktiivissä lukee. Nyt tämä direktiivi on tulossa ensimmäiseen välitarkastukseensa. Parlamentti on tätä peräänkuuluttanut ja onneksi kiitoksia komissiolle siitä, että komissio on ryhtynyt tähän. Nyt ei pelkästään pääoma ja tavarata pitäisi vihdoinkin päästä tilanteeseen, jossa pelkästään pääomaa ja tavarat ei liiku, eivät liiku vapaasti, vaan myöskin kansalaiset täytyy voida liikkua vapaasti. Olen tehnyt suullisen tarkistuksen oman mietintöni alaviitteeseen niin, että poistettaisiin kaikki tekosyyt niiltä, jotka vastustavat kansallismielisistä, rasistisista tai homofobisista syistä maahanmuuttoa, mutta eivät kuitenkaan uskalla avoimesti äänestää mietintöni vastaan. Huomenna nimenhuutoäänestyksessä nähdään, ketkä vastustavat vapaata liikkuvuutta, ketkä vastustavat syrjintää ja ketkä eivät. Huomenna tämä tulee selväksi. Kiitoksia komission. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat haluan esittää teille, rouva esittelijä, vilvittömän kiitoksen tästä huomionarvoisesta mietinnöstä ja kiitän teitä myös tästä er-, erinomaisesta ja rakentavasta yhteistyöstä tässä hyvin vaikeassa ja herkässä kysymyksessä. Vapaa, va, henkilöiden liikkuvuus on eräs perustavanlaatuinen vapaus Euroopan sisämarkkinoilla – vapaa henkilöiden liikkuminen on perustana sisämarkkinoiden toimivuudelle. Ja, ja se on näin ollut myös perustana Euroopan talouden itsenäisyydelle. On selvää, että on puutteita tämän yhteisön lainsäädännön toteuttamisessa tällä saralla. Ja se on selvästi rikkomus perustavanlaatuisia periaatteita kohtaan, jotka muodostavat Euroopan äh, perustan. Tässä on todellakin kysymys kyseessä erittäin keskeinen asia. Minä pidänkin siitä syystä hyvänä tätä mietintöä, joka 10. joulukuuta 2008 äh, hyväksyttyä äh, komission raporttia direktiivin soveltamista, soveltamista täydentää. Olen iloinen siitä, että oikeastaan kaikki tulokset, jotka sisältyivät Euroopan parlamentin mietintöön, ovat sopusoinnossa tämän komission selonteon kanssa. Meillä on nyt oikeastaan täydellinen kuva siitä, millä tavalla tätä direktiiviä sovelletaan jäsenmaissa paikan päällä. Ja, ja nyt on tullut korkea aika ryhtyä tuumasta toimeen. Mietinnössä to, tuodaan esiin aivan oikein, että toimivalta asianmukaisesta direktiivin soveltamisesta kuuluu jäsenvaltioille. Kuitenkin komissiota kehotetaan toimimaan tietyissä asioissa. Ja siksi haluankin te- selventää teille, missä komissio voi tässä yhteydessä näkee, missä komissio näkee sen ehdottoman prioriteetin. Komissio pitää hyvin tärkeänä sitä, että direktiivi pannaan täydellisesti ja korrektisti se on eräs äh, prioriteeteista, kun siinä raportissa, jos, jonka äh, komissio teki vuonna 2009 äh, tästä soveltamista 25 vuoden aikana, komissio tulee myös ryhtymään toimiin, jotta direktiivi pannaan täytäntöön moitteettomasti koko unionissa tulevina kuukausina. Kyllä me käymään, meillä on kahdenkeskisiä tapaamisia jäsenvaltioiden kanssa, ja jossa tullaan käymään lukuisia tapauksia, jossa direktiivi on sovellettu moitteellisesti, ellei sitten eteenpäin päästä, niin komissio ei epäröi sitä, että se tulee viipymättä ryhtymään sopimusrikkomusmenettelyihin jäsenvaltioita vastaan komissio aikoo esittää sekä jäsenvaltioille että myös kansalaisille tietoa ja apua. Tämä tapahtuu myös siten, että esitetään suuntaviivoja moniin kysymyksiin, jotka liittyvät tämän direktiivin soveltamiseen ongelmallisella tavalla. Esimerkiksi kysymys karkottamisesta ja väärinkäytöskysymys suuntaviivoissa käsitellään sellaisia kysymyksiä, joita mietinnön parlament, parlamentin mietintö on todennut olevan pulmallisia. Ja teknisellä tasolla komissio jatkaa asiantuntijaryhmätyöskentelyä jäsenvaltioiden edustajien kanssa, jotta voitaisiin määritellä vaikeudet ja selvittää kysymykset, jotka liittyvät direktiivin soveltamisen tulkintaan. Täytyy kuitenkin sanoa, arvoisa edustaja, että komissio ei voi hyväksyä ehdotusta numero 23 koska ehdotus 23 tähtää siihen, että asiantuntijaryhmiä, asiantuntijaryhmä vierellä tehdään paikan päällä ja tämä perustuisi sitten, ja tällä tavalla luotaisiin tällainen keskinäinen arviointi tai arvottamisjärjestelmä. Täytyy todeta, että tällaiset keskinäiset selvitykset ja, ja arvottamiset tehdään, tehdään kolmannen pilarin puitteissa, mutta ei yhteisölainsäädännön puitteissa. Sitten oikeus- ja hallintoperinteet jäsenvaltiosta, direktiiviä soveltamisessa ja niiden arvio, sen arvioiminen bedeuten, eh, merkitsee sitä, että lisäarvo tällaisessa selvityksessä jää ilmeisesti varsin rajalliseksi, sillä kuten tiedätte, jäsenvaltiot voivat valinnan tehdä sen suhteen, miten ne direktiiviä soveltavat. Komissio tulee kuitenkin levittämään tietoa direktiivistä ja kiinnittää siihen erityistä huomiota. Komissio tulee päivittämään ja yksinkertaistamaan suuntaviivoja ja jakamaan ne sitten internetin välityksellä kansalaisille. Sitä paitsi jäsenvaltio, jäsenvaltioita tuetaan siinä, että kansalaiset saavat lisää tietoa omista oikeuksistaan kampanjoiden myötä. Haluan todeta, että komissio kuitenkin useimmissa parlamentin mietinnössä todetuissa tapauksissa on valmis toimimaan. Kuitenkin haluan kiittää parlamenttia saamastamme tuesta ja ajatuksista, joilla voidaan taata se, että tämä, tämä tärkeä direktiivi tulee sovellettavaksi korrektilla tavalla. Tämä, direktiivi, tämä on direktiivi, joka, jossa on kysymys siitä, että yksi neljästä perusvapaudesta toteutuu korrektilla tavalla koko Euroopan unionissa. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Le vote... Kiitoksia. Äänestys toimitetaan huomenna. Seuraavaksi lyhyt esittely mietinnöstä RIIS, sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat. Ja esittelijä saa heti heidän puheenvuoron. Euh, Kiitoksia puhemies. En nyt ole ensimmäinen, enkä varmaan ole viimeinenkään, joka